että kärkiehdokasjärjestelmä on epäonnistunut. Weberin, joka istuu tässä, pitäisi olla siellä, missä te nyt istutte. Pieni ää, äh, askel teille, mutta suuri harppaus Euroopan parlamentille. Ää, ähm, nyt olemme huo, kun on, kun on vie, viety varsinaiselta kärkkiherkkalta paikka. Eli palatkaamme äh, teidän lupauksiin, että te olette tehneet lupauksia meidän ryhmälle, makronisteille, sosialisteille, vihreille, ja kun katsotaan näitä lupauksia, ne ovat kaikki aika erilaisia. Miten tämä on mahdollista? Te luette listanne kuin pitäisitte luentoa, mutta mikä näiden lupausten arvo on? Katsotaan vaikkapa Saksan armeijaa. Me olemme kuulleet niistä ongelmista, joita teillä on, mutta kohtaa te näytätte syyttävän Saksan armeijaa tästä. Sanotte, että kyse on asenneongelmasta, mutta minä sanon, että kyllä teillä on asenneongelma. Te olette vastuussa politiikastanne ja jos ajat, ajattelen tulevia vuosia, niin varmaan jatkossa syytätte sitten komissiota asenneongelmista, jos tulee ongelmia. Eli missä määrin pystytte katsomaan rehellisesti peilin? Willumsen. Kære kollegaer, dagens afstemning det er et klimavalg Hyvät kollegat, tämän päivän äänestys on ilmastoäänestys. Me olemme hyvinkin akuutin ilmastokriisin kynsissä ja nyt kysymys on siitä, että haluammeko me ilmastonmuutoksen lievennyspolitiikkaa vai ei. Kun kuulimme von der Leyenin Lajinen vastauksen tässä, niin sanoisin, että ei eli 50 prosentin päästövähennykset 2030 mennessä eivät ne ole riittäviä, jotta voidaan ilmastokatastrofi välttää. Ei 55 prosenttiakaan ole riittävä katastrofin välttämiseksi. Me tarvitsemme ilmastopolitiikkaa nyt. Tämän vuoksi me äänestämme von der Leyenia vastaan ja minä vetoisin kaikkiin teihin, jotka taikka äänestitte vaaleissa ilmaston puolesta, äänestäisitte nyt ehdokasta vastaan. Nyt on toiminnan aika. Jos tänään äänestätte ei, niin sitten voitte toimia. Nyt meidän täytyy todella antaa lihaa luitten ympärille tässä kun puheissamme. Meidän täytyy äänestää ilmastokatastrofin hoitamisen puolesta ja Rova von der Leyenin ehdokkuutta vastaan. Edustaja Sinčić, puolitoista minuuttia. Gospođo von der Leyen, prije nego krenem na svoj... Rova von der Leyen alkuun kysyisin teiltä seuraavaa. Tuleeko EU selvitymään seuraavasta talouskriisistä? Edustatte kaikkea, mitä on väärin Euroopassa. Edustatte vallan keskittämistä, demokratian vajetta ja taloudellista hegemoniaa EUssa. Tässä on puhuttu keskittämisestä joitain päiviä sitten Italia – sai seitsemännen parlamentin puhemiehen seitsemäs putkin onnittelut Sassolille. Saksalla ja Ranskalla on jo kuusi. Kroatialla ei ole ollut muun muassa yhtään puhemies. Sama päättee neuvostoon ja, ja komission. Milloin joku muu, esim. Malta, Slovakia, Kroatia, saa oman osuudensa kos- ei koskaan. Tulee demokratian, tulette tänne, se täällä edessämme, eikä teillä ole legitimiteettiä. Mihin vaaliprosessiin osallistuitte? Miten teillä voisi olla legitimiteettiä? Miten 200 miljoonaa äänestäjää voisi, olisi mukaan, olisi mukaan tämän legitimiteetin. Brysselin sopimus ei ole legitimiteetti, se oli takahuonesopimus ja kaikki vallankahvassa olevat ovat sopineet siitä, että ranskalaiset saavat EKP, Belgian neuvoston ja ei mitään periferioille. Te puhutte Syyriasta, että kävitte siellä tai että syrjäinen poika asui luonanne, mutta toisaalta puhutte Natosta, joka luo epävakautta. Se on imperialistinen voima, joka ei palvele rauhaa. Kroatia ei hyödy mitenkään tästä se vain tekee haittaa. Voit olla rehellisiä tai ette saa ääntäni. Bellamy. Edustaja Bellamy, kaksi minuuttia. Non, Madame von der Leyen. Arvon puhemies, arvon von der Leyen, täytyy sanoa, että vaatii äh, rohkeutta sanoa sen, mitä sanotte, mutta myös vaatii rohkeutta nähdä sen, mikä tässä täytyy nähdä Euroopan unionin kriisissä. Meillä on talousongelmia, maahanmuuttoongelma, meillä on suuria valtoja edessämme sivilisaatio on hankalassa paikassa. On, ei ole ihme, että skeptisyys ja huoli leviävät. Me tarvitsemme Euroopan, joka on kansalaisten palveluksessa, joka auttaa meitä jäämään henkiin globaalisminkin maailmassa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tuottaa saman verran kuin kulutamme myös maatalous Mm, on erittäin tärkeää Euroopan unionin politiikka, mutta ette puhuneet kovinkaan paljon siitä. EPPssä me emme eh, voi hyväksyä sitä, että se toimisi sopeutumisen välineenä. Eh, me tarvitsemme enemmän eh, tasapuolisuutta, jotta voimme välttää ekologisen kriisin. Toivottavasti Euroopan unioni lopultakin Ähm, äh, ottaa käyttöön toimia äh, viennin ja tuonnin osalta ja saa aikaan hiilitasapainoa. Äh, Välimeri. Joka päivä näemme siellä tragedioita, mutta nämä tragediat johtavat aina vain yhteen asiaan, voimattomuuteemme. Liian monet ottavat riskin päästäkseen Eurooppaan, tietävät, että ainoa keino päästä tänne on tulla tänne laittomasti. Meidän täytyy lopultakin päästä, saada kontrolli ulkorajoille. Meidän täytyy muistaa, että vastaanottaminen ei tarkoita alistumista. Me tarvitsemme tasapuolisuutta y- yhteiskuntiimme ja toivoa tulevaisuuteenkin, tuleville sukupolville. Meillä on tulevaisuus, jonka voimme pelastaa. Ja kun ajatellaan tulevaa, äh, tulevia viittä vuotta, niin ihmiset äh, laskevat teidän varanne, jotta pidätte silmänne auki. Madame Piri. Edustaja Piri, kaksi minuuttia. Beste collega's, beste mevrouw van der Leyen. De op... Hyvät naiset ja herrat, Rova von der Leyen, kaksi seikkaa vaaleista. Meillä oli erittäin hyvä kampanja, jossa me halua, halusimme vakuuttaa kansalaiset, järjestettiin TV-kampanjoita ja niin edelleen. Ja äänestäjät äänestivät optimistisuuden puolesta, mutta he äänestivät myös sen puolesta, että voisivat vaikuttaa komission tulevan puheenjohtajavalintaan. Euroopan parlamentissa meillä on suuri enemmistö ja tämä suuri enemmistö öö, öö, tukisi vain kärkiehdokasta. No pian vaalien jälkeen alkoi kuitenkin lottoarvonta ja hatusta vedettiin teidän nimenne neuvostossa. Alankomaissa ihmeteltiin, että miksi, miksi kansalaiset äänestivät. Heistä tuntui, että heitä huijattiin. Ja minä kyllä ymmärrän tätä aika hyvin. Kärkiehdokas prosessi meni kyllä aivan puihin tässä. Puolan ja Unkarin hallitukset näkevät äh, teidän nimen, nimityksenne poliittisena voittona. No ei teitä voida tästä syyttää, mutta se, että nämä hallitukset tekevät, sanoivat sen äh, tekee entistä tärkeämmäksi sen, että te puhutte selkeästi oikeusvaltioperiaatteesta. Selvä kysymys siis teillä. Tuetteko te artikla 7 menettelyä, jota komissio, jonka komissio ja parlamentti viime vuosina ovat aloittaneet Unkaria ja Puolaa vastaan? On erittäin tärkeää, että te vastaatte tähän kysymykseen. Työtä on vielä paljon jäljellä, jäljellä jos me haluamme Euroopasta demokraattisemman. Tämä vaatii valtaisia ponnisteluja niin teiltä kuin meiltäkin. Rova von der Leyen, te sanoitte puheessanne, toitte osille, esille useita asioita, jotka varmasti vetoavat kansalaisiinkin. Jos teidät valitaan tänään komission puheenjohtajaksi, te voitte kyllä luottaa alkumeiden työväen puolueen tukeen, kun ajatte oikeudenmukaisempaa Eurooppaa. Riis. Kiitos puhemies. Tervetuloa Arvon parlamenttiin, Rova der Leyen monta asiaa on jo sanottu, maahanmuutto, ilmasto, oikeusvaltioperiaate, joten voin vähän tiivistää. Niin, ne ovat tärkeitä asioita, mutta mikä on myös tärkeää tänä aamuna on se, että luodaan luottamusta meihin Euroopan parlamenttiin ensinnäkin, sitten myös eurooppalaisiin. Ette ole vastuussa, Rova van der Leyen, pitää muistuttaa tästä kuitenkin säännöllisesti, ette ole vastuussa tästä perisynnistä, neuvostossa kolme päivää tällaista poliittista lehmän kaupankäyntiä ja kuitenkin hienoa, että haluatte uudistaa tätä prosessia tulevan sopimuksen puitteissa. No aikaa ole paljon, joten kolme tärkeää kysymystä. Yhteinen maatalouspolitiikka, no te ette puhuneet tästä paljonkaan. Ja sitten digitalisoituminen, keinoäly, robotiikka, teollisuuspolitiikka, mitä, te, mitä tehdotatte, jotta viimeinkin voidaan saada aikaan eurooppalaisia tärkeitä toimijoita? Ja sitten, tätä ei ole vielä sanottu, te olette nainen, mutta olette myös lääkäri, mikä on minusta hienoa, Rova van der Leyen. Ette ehkä tiedä, mutta terveys on. Mies kyllä lopetan ihan kohta niin tässä on valtavasti haasteita siis, jotka ovat rajat ylittäviä, epidemiat, sairaudet, lääke, lääkkeiden puute tästä ja on paljon ongelmia. Mitä te tehdä? Teillä on meidän tukemme. Kiitos. For one minute, Madam. Minuutti, edustaja Hautala. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. Rouva van der Leyen, olen iloinen siitä, että poliittisessa suuntaviivoissa sanotte, että kauppa ei ole päämäärä sinänsä, vaan sen tulisi tuoda muassaan vaurautta kotipuolessa ja viedä arvojamme ulkopuolelle. Mutta me tiedämme, että kun tuomme tuotteita, me myös viemme eh, ihmisoikeusrikkomuksia, modernia mm, orjuutta ja niin edespäin, kun käytämme tekstiilejä, suklaata ja niin edespäin. Ehdottaisitteko te eh, velvoittavaa eh, eurooppalaista lainsäädäntöä eh, ihmisoikeuksien valvomisen, tämmöisen due diligencein varmistamiseksi? Ja minä itse tulen Euroopan pohjoisimmasta kolkasta ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ilmastokriisi on johtanut vakavimpiin seurauksiin maailman arktisilla alueilla teidän Eurooppa-agendassanne ei edes mainita arktisia alueita, joten kysymykseni kuuluu, aiotteko ottaa arktisten alueiden politiikan yhdeksi painopisteeksenne komissiossa? Mr. Berg. Edustaja Berg, minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Kollegat, arvoisa rouva ministeri, uutena meppinä minä yllätyin tästä komission puheenjohtajavalinnasta. Tämä on valitettavaa, että tässä merkittävä osa äänestäjistä on jätetty huomioimatta. Ja tässä syntyy vaikutelma, että tärkeitä päätöksiä tehdään suljettujen ovien takana. Se ei luo luottamusta, vaan epäluottamusta. Haluaisin kuitenkin pysyä rakentavana. No, rajavalvonta on tärkeää, erityisesti nämä kansainvälisen islamistisen terrorismin uhka on merkittävä. Sisäpoliittisia haasteita on nähty mitkä liittyvät avoimen ovien politiikkaan Saksassa ja myös muissa Euroopan maissa. Ja tässä on nyt lisää taakkaa eh, henkilöstölle ja poliisille muun muassa. No, kun maahanmuutto on tällaista hallitsematonta, niin pelkäänpä, että turvallisuusongelmat eivät tule vähenemään, vaan kasvamaan. Sen takia toivon, Rova von der Leyen, että voitte vakuuttaa meille, että sisäinen turvallisuus ei tule heikentymään, ettekä vain lupan, luvan tyhjä. Mrs. Kanko. Edustaja Kanko, minuutti. Um, good morning, uh, Mrs. von der Leyen. Kiitoksia von der Leyen. Minä olen sitä Kanko ja olen yksi seitsemästä lapsesta. Äitini joutui pakenemaan, kun hän päätti ö, erota. Häntä jahtasivat yhteisön johtajat. Minä olen 39-vuotias ja minulla on vain yksi lapsi. Miljoonat. Se johtuu osittain siitä, että yksi, olen yksi miljoonista naisista joka on, jonka sukupuolielimet on silvottu ja synnyttäminen on meille vaikeaa. Minä kysyn teiltä naisena ja pienenä tyttönä, joka ei päässyt eron tästä perinteestä ja myös äitinä, millä tavalla aiotte toimia vainottujen, kidutettujen, raiskattujen naisten puolesta – Euroopassa asuu tällä hetkellä 500 000 ihmistä, jotka joutuvat elämään sukupuolielinten silpomisen aiheuttamien seuraamusten kautta. Nyt millä tavalla te aiotte käyttää omaa asemaanne, jotta voitte suojella kaikkia naisia uskonnosta ja perinteistä riippumatta? Näitä naisia ei vielä koske ihmisoikeusjulkilausuman artikla 1. Millä tavalla te aiotte heitä suojella? Milloin arvostetaan myös näiden naisten oikeuksia? Madam Aubrey, for... Edustaja Aubrey, minuutti. Madame von der Leyen, qu'allez-vous dire aux plus de... Van der Leyen, mitä sanoisitte puolelle miljardille Euroopan kansalaisille, jotka eivät valinneet teitä? Mikä on teidän legitimiteettinne, kun kohtaatte muun muassa tasa-arvottomuutta tai ilmaston, ilmastokriisiä? Ymmärrättekö, että kassat ovat tyhjät? Meillä ei ole rahaa julkisille palveluille tai ekologiselle siirtymälle rahat ovat menneet veroparatiiseihin yli 100 miljardia euroa. Joka vuosi tämä määrä menee Googleen, muille veronkiertäjille, veroparatiiseihin ja tämä, tästä hinnan maksavat Euroopan kansalaiset. Köyhät tekevät rikkaiden paratiisin ja te, rouva von der Laien, ette sanoneet sanaakaan tästä asiasta, ette puhuneet näistä veroparatiiseista, kuten Luxemburg tai Malta. Te olette heidän, näiden maiden ehdokas, ette meidän, ette niiden kansalaisten. Te, te, yksikään köyhä ei usko teitä, yksikään rikas ei pelkää teitä. Nyt tämä saa riittää. Katsokaa ää, tätä veron, vero, veronkiertoa ja veropetoksia, älkää vain omaa puoltanne. Kiitos. For one and a half minute. Puolitoista minuuttia, Nikolau Alavanos. Η ανάδειξη του Προέδρου στην Κομισιόν είναι αποτέλεσμα ενός σκληρού παζαριού. Kiitos. Niin tässä on kyse tärkeästä virasta riippumatta on, tästä, On, kyse, on niin, että komissio tässä rakentaa EUn strategiaa, joten tässä, tässä on tukemaan vain monopoleja, kommunismin vastaisuutta muun muassa. Ja työntekijöiden oikeastaan tullaan polkemaan on niin, että tässä on vaarallisia kärjestyksiä havaittavissa ja, ja suverenit oikeudet tulevat myös kärsimään. Neodemokratia on valittu Kreikassa ja tässä on nyt puhuttu Kreikan taloudesta. Jos ajatellaan 2023 ohjelmaa, niin komissio ja euroryhmä vaatii että 3,4 prosenttista kasvua olisi meillä ja tätä valvottaisiin, joten lisää toimenpiteitä, mikä tulevat äh, hankaloittamaan köyhien kreikkalaisten elämää. Nämä päätökset ovat perusta deoneukralitan politiikalle maassamme. Tässä on kyse esimerkiksi eri toimenpiteistä, jotka koskevat kansaa, yksityistämisiä, lisää kaupallistamista koulutusalalla muun muassa. Työntekijät Kreikassa tulevat tästä kärsimään, heidän pitää järjestäytyä, heidän pitää pystyä vaatimaan oikeutensa tuottamusta töissä. Tajani, kaksi minuuttia. Te, lei ha disegnato... Meillä on nyt äh, tai te olette esittäneet politiikan Euroopan tulevaisuudeksi, jota, jonka voimme kyllä ta- tukea. Erityisesti on otettava huomioon reaalipolitiikka, teollisuuspolitiikka. Teollisuuspolitiikan tavoitteena, kuten ympäristöpolitiikankin tavoitteena, on <clears throat> se, että 20 prosenttia tuotteista tulee teollisuustuotannosta ja maataloustuotannosta. Pyydän teitä myös perustamaan tämän Small Business Actin tai saattamaan sen täytäntöön, koska se tukee pk-yrityksiä ja tarvitsemme myös antidumping-sääntöjä, selkeitä sellaisia. Meidän täytyy puolustautua netin jättiläisiä vastaan, jotka eivät maksa veroja. On myös tärkeää vahvistaa maatalouspolitiikkaa Äh, Italiassa äh, YMP on epäonnistunut. Me emme voi unohtaa sitä, että maatalous ja teollisuus ovat ne kaksi tukipilaria, jotka tuottavat työllisyyttä Euroopan unionissa. Täytyy viedä eteenpäin pankkiunionia ja kehittää pääomamarkkinoita. Mitä tulee maahanmuuttoon, niin pyytäisin teitä äh, pohtimaan, pohtimaan sitä, että saamme todellisen suunnitelman Afrikkaa varten. Nämä 60 miljardia ja, eh, ei, ei riitä, jos me emme eh, puutu asioihin tänään. Ei riitä edes eh, Frontex eikä mikään muukaan. Me tarvitsemme todellisen strategian, jotta voimme taistella terrorismia vastaan, voimme suojella maataloutta ja niin edespäin. Jos Euro- Eurooppa ei toimi, niin meille, meille, me joudumme pakolaisvyöryn ähm, ikeeseen. Ja tänä päivänä on kulunut 21 kuukautta äh, Daphnen murhasta, joka murhattiin siis Maltalla. Edelleenkään äh, tätä asiaa ei ole saatu tutkittua. Täytyy puolustaa äh, ilmaisunvapautta ja myös Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa ajatellaan vaikkapa Venezuelaa, jossa on miljoonia eurooppalaisia, italialaisia, espanjalaisia, portugalilaisia kansalaisia ja myös saksalaisia, jotka edelleenkin kärsivät diktatuurista. Mielestäni myös tältä kannalta Euroopan komission, aivan kuten Euroopan parlamentinkin, täytyy kuu, saada äänensä kuuleviin, koska me kaikki tiedämme, että meillä on, meidän yhteisömme on arvojen yhteisö ja tulevina viitenä vuotena teidän täytyy viedä näitä arvoja eteenpäin. Kiitos. For one and a half minutes, Mr. Gier. Ja puolitoista minuuttia, edustaja Gier. Kiitos äh, Arvo van der Leyen, minä äh, Tiedän, että te olette ottaneet monia meidän ryhmämme asioista huomioon, monet asiat, joiden puolesta olemme taistelleet. Sosiaalidemokraatteina olette ottaneet omaksenne, kuten esimerkiksi työttömyys, vakuutus, johon teidän puolueenne on suhtautunut negatiivisesti. Minä voisin illahtua tästä, mutta en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että jäsenvaltiot tälle mitään ylipäätään tekevät, vaan se todennäköisesti vesitetään niin, että sitä ei enää tunnista ja sen vuoksi suhtaudun hieman skeptisesti teidän puheeseenne. Ja mm, tietenkin tässä voitaisiin olla luottavaisia, mutta sitä vastaan puhuvat toimielimelliset argumentit. Ja esimerkiksi hollantilainen kärkiehdokas Hans Timmermans olisi ollut parempi ja me olemme puhuneet hänen puolestaan ja me olemme sanoneet, että me valitsemme vain ja ainoastaan kärkiehdokkaan, niin olemme sanoneet koko ajan. Ja me olemme halunneet pitää kiinni tästä lupauksesta, jonka äänestäjillemme annoimme. Monet tässä parlamentissa pitivät kärkiehdokasmenettelyä voittona demokratialle ja tälle talolle. Ja se, että jouduin nyt kokemaan kärkiehdokasmenettelyn kaatamisen, äh, mitenkä te aiotte huolehtia siitä, että jatkossa näin ei käy? Kiitos. For one minute, Madam Chair. Puolitoista minuuttia, edustaja Che. Thank you. It is a great... Kiitos. Minulla on suuri kunnia ja suuri vastuu seistä täällä Euroopan demokratian sydämessä ja antaa omat ensikommenttini, mutta myös oman ryhmäni ensikommentit. Itse olen unkarilainen meppi, joka on hieno maa. Monet yleensä kuulevat Unkarista vain silloin, kun siellä tapahtuu uusi hyökkäys oikeusvaltiota tai kansalaisyhteiskuntaa vastaan. Monet ovat siihen hyvin väsyneitä ja kyllästyneitä, samoin minä unkarilaisena. Tähän asti eurooppalainen eliitti on jättänyt huomiotta Orbanin jatkuvat rikkomukset, ja tämän on nyt muututtava. Meidän on taisteltava niitä vastaan, jotka yrittävät tuhota Euroopan unionin, ja meidän täytyy taata, että se pysyy arvoyhteisönä. Meidän täytyy pitää Eurooppa yhteisenä, yh, yh, yhtenäisenä, vauraana ja turvallisena. Me tarvitsemme siihen johtajuutta. Johtajaa, joka ei pelkää puolustaa eurooppalaista demokratiaa. Me tarvitsemme äh, sano, toimintaa, emme pelkkiä sanoja. Komission täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat oikeusvaltioperiaatetta. Siihen on löydettävä toimivat mekanismit. Nykyään Euroopan puolustaminen nähdään jonkinlaisen status quoon puolustamisena, mutta se ei ole niin. Me tarvitsemme muutosta. Madam Vana. Edustaja Vana, yksi minuuttia. Ministerin van der Leyen, Sie haben heute... Hyvä äh, ministeri van der Leyen, te olette puhuneet täällä paljon äh, rauhasta Euroopassa. Minä itse tulen äh, Itävallasta, joka on sotilaallisesti neutraali maa, ja vihreänä rauhan unionin puolesta taistelijana suhtaudun hyvin negatiivisesti ja kriittisesti esimerkiksi EUn sotilas- ja puolustusliittoon tämän puolustuksen ei pitäisi olla prioriteetti, vaan ilmastonsuojelun, terveyden, koulutuksen pitäisi olla tärkeintä. Ja suurin osa EUn kansalaisista laskeekin sen varaan, että EU tekisi enemmän diplomaattisia ja humanitaarisia toimenpiteitä maailman kriiseissä. Ja sen vuoksi meistä on väärä tie jatkuvasti korottaa korottaa eh, puolustukseen käytettäviä rahoja ja samanaikaisesti meiltä puuttuu rahoja ilmastonsuojelurahoja. Me tarvitsemme rahaa ilmastonsuojeluun ja sosiaalisiin toimiin. Ja kysynkin teiltä, voitteko te eh, uskottavasti panostaa eh, rauhan tehtäviin ja tukea nimenomaan ilmastonsuojelua ja myös tukea sitovaa aseiden vientivalvontaa. One minute. Ja edustaja Fest, yksi minuutti. Vielen Dank, äh, Frau Minister. Kiitos, hyvä ministeri. Kiitokset teidän puheestanne. Teidän silmänne varmasti, varmastikin aukenivat edellisten puhujien jälkeen, että te olette väärä, väärä henkilö tähän virkaan. Ja että äh, se, mitä me olemme kuulleet, oli myös äh, asiakirja, joka oli hyvin opportunistinen. Te otitte mukaan sadat asiat, sukupuolten välinen tasa-arvo, kestävä Eurooppa, lasten vahvistaminen, miituu ja niin edelleen ja niin edelleen. Kaikki nämä äh, vaikuttavat nyt olevan teidän politiikan äh, julistuksenne, joka on sopeutettu vasemmiston ja vihreiden tarpeisiin. Mutta te itse, teidän tehtävänne ja teidän asemanne Eh, sitä että niinkään käsitelleet, koska sisällöllisesti tässä ei ollut mitään. Meille Euroopassa on kysymys identiteetistä ja kotiseudusta. Teille tämä vaikuttaa olemaan vain uusi virka, uusi poliittinen trofee, uusi virka-auto, oikeus ja niin edelleen. Mitä te oikein haluatte? Tämä puhe, jonka te piditte, niin voimme vain varoittaa kaikkia. Teidän ei tule nimittää ja valittaa, valita tätä naista komission uudeksi puheenjohtajaksi. Edustaja Terch, yksi minuutti. Paljon kiitoksia. Rova van der Leinen, me olemme todellakin huolestuneita – nähdessämme, että lopultakaan mitään eroa ei ole Timmermanin ja van der Leyenin välillä. Olemme kuulleet teitä tänään, kuinka puhuitte ja yrititte koko ajan etsiä liberaalien, vasemmiston, sosialistien suosiota selostaen projektianne mutta ette ole selostaneet sitä toiselta puolelta. Ja tässäpä se vakava paikka onkin siinä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, koska te olette jo käyttäneet tätä eristämispolitiikkaa eurooppalaisia kohtaan. Näemme, kuinka tällä hetkellä rankaistaan sellaisia kansoja, jotka rankaisevat hallituksia, joista he eivät pidä. Ja kun kansat valitsevat puolueita, sellaisia puolueita, jotka eivät ole mieluisia enemmistölle, joka on muodostunut näiden ryhmittymien välille. Ja se saa aikaan sen, että te ja Timmermans on että käytännössä ihan sama asia. Te haluatte aina olla niiden edessä, jotka ovat yhtenäisyyttä vastaan, mutta Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti ovat paikkoja, jossa räjäytetään koko demokraattinen henki, kun hyödynnetään tällaista eristämispolitiikkaa ja sillä tuhotaan koko yhteinen projektimme. Ja sitten edustaja Göngösi, yksi minuutti. Many of us thought that Brexit... Kiitos puhemies. Meistä monet ajattelivat, että Brexit on tilaisuus oppia – eurooppalaiselle poliittiselle eliitille ja että kurssimuutos on tarpeen. Euroopan kansalaiset ovat tyytymättömiä epädemokraattiseen läpinäkymättömään päätöksentekoon tässä talossa ja muissa EUn toimielimissä. Rova von der Leyen, teidän viittauksenne siihen, että vahvistaisitte tätä kärkiehdokasmenettelyä oli aika ironinen, aika kyyninen. Tämä on järjestelmä, joka hylättiin ja sen tuloksena te olette nyt täällä tänään ehdokkaana. menettely ei ole mikään täydellinen, mutta se on askel oikeaan suuntaan silloin, kun etsitään ehdokasta Euroopan komission johtoon. Teidän ehdokkuutenne osoittaa, että EUn johtajat jättivät huomiotta Euroopan unionin kansalaisten äänen, eivätkä ole oppineet aiemmista virheistään. Tällainen tietämättömyys on suoraan bensaa näille euroskeptikoille, eikä siitä kannata yllättyä. Nyt ne ovat pettyneet, jotka haluavat uskottavamman, vahvemman, demokraattisemman, läpinäkyvämmän Euroopan unionin. Rouva van der Leyen, tämä ei tietenkään ole teidän syytänne, mutta te olet, teillä on oma osanne tässä pettymyksessä ja siksi monet edustajat täällä eivät teitä kannata. Kiitos. Mr. Rangel, two minutes. Edustaja Rangel, kaksi minuuttia. herra eh, Kiitos, eh, puhemies. Ensin äh, haluaisin kiittää tästä inspiroivasta van der Leyenin puheesta, visioista ja kunnianhimoista, joita hän on täällä ilmoittanut. Ja te saatte ehdottomasti meidän tukemme. Mutta sitten kaksi äh, muuta huomiota. Tän olette lääkäri ja spesialisti, mutta äh, tässä ei kuitenkaan viitata tähän EPP EPPn suunnitelmaan, että viitanneet EPPn suunnitelmaan, joka on laadittu syövänvastaisen taistelun tukemiseksi ja toivoisinkin, että sitä tukisitte. Ja haluaisinkin esittää hyvin tärkeän kysymyksen. Te puhuitte myös monivuotisesta rahoituskehityksestä 2021-2027. Se, mitä me näemme kohesiopolitiikassa, ja meillähän on siitä komission ehdotus, että voidaan sanoa, että äh, MFF on epäoikeudenmukainen, kuten esimerkiksi, maa, maa, kuten esimerkiksi Italia, 6 prosenttia, ja sitten taas äh, Suomi, joka on paljon ylitse keskiarvon, sillä se on 5 prosenttia, Liettuassa 23 prosenttia, joten me voimme toki vertailla näitä maita, ja jos näin teemme, niin silloin näemme, että komission ehdottama kohesiostrategia on epäoikeudenmukainen. Miksi? No siksi, että tässä on toimittu tavalla, joka ei ole selitettävissä. Me tarvitsemme kohesiorahastoa, sosiaalirahastoa ja niiden täytyy toimia hyvin nimenomaan köyhemmille maille. Ja moni niistä toimiikin hyvin, mutta van der Leyen hyvä yhteys ja kohesio jäsenvaltioiden kesken on asia, jonka puolesta meidän tulee tehdä töitä. Ja meidän täytyy sen vuoksi tarkistaa tämä monivuotinen rahoituskehys niin, että voimme työskennellä sen puolesta, että Euroopan keskiarvo saadaan nostettua. Se on tärkeää. Me tarvitsemme parempaa oikeudenmukaisuutta eri maiden jäl- välillä. Edustaja Guillaume, yksi minuutti. Abil. Niin, tehän piditte vakuuttavan puheen. Ruksitte sieltä hyvin paljon asioita listalta, mutta ette kaikkia. Siellä oli äh, monia aiheita, joita ei käsitelty, muun muassa maatalous. Esittelitte myös paljon äh, numerotietoja. Teidän äh, ehdokkuusprosessinne on ollut sellainen, jota monikaan täällä ei voi kannattaa. Erityisesti, erityisesti hyvin tällainen läpinäkymätön prosessi. Se on ratkaistu jossakin takahuoneessa eikä demokraattisesti. Neuvosto ei kuunnellut lainkaan kansalaisten ääntä. Kansalaiset olisivat halunneet tämän kärkiehdokasjärjestelmän, kuten oli sovittu ja neuvosto yrittää myös tässä nyt työntää Euroopan parlamentin marginaaliin, ei halua kuunnella kansalaisten ääntä. Ja tämä kävi hyvin ilmi myös teidän puheestanne. Puhuitte turvapaikkaprosessista. Ei ole tarpeen, tarpeeksi se, että uudistetaan turvapaikkajärjestelmää, jota on uudistettu, uudistettu ja vielä kerran uudistettu. Se ei sillä tavoin koskaan korjaannut. Minä haluaisin kuulla teidän puhuvan näistä pelastus- ja etsintäoperaatioista ja myös Euroopan unionin arvoista ja arvokkuudesta. Tämä puuttui teidän puheestanne. Teidän täytyisi kertoa, että aiotte muuttaa Euroopan suuntaa. Kiitoksia ja edustaja Federli, yksi minuutti. Thank you, Mr. Speaker. Kiitoksia puhemies. Rova von der Leyen, täytyy sanoa muutama vakava sana. Olin aika kriittinen ehdokkuutenne suhteen ja sen suhteen, että teistä tulisi komission puheenjohtaja. Sitten kuitenkin siinä prosessissa, jonka kävimme, sai minut tuntemaan oloni Euroopan parlamentin jäsenenä ja Ruotsin kansalaisena ylpeäksi, mutta nyt meillä on uusi ryhmä, joka täällä Euroopan parlamentissa ruokkii Euroopan populismia. Kiitoksia, että olitte kun, kunnioittaneet meidän toimintaamme sen suhteen ja sen takia saatte ääneni tänään, koska teillä on rehellinen kiinnostus siihen, mitä parlamentti täällä tekee. Muistan, mitä viime vuonna tapahtui tässä menettelyssä. En usko, että monet kollegat saivat mahdollisuuden todella puhua silloin, kun Juncker esiintyi täällä. Te annoitte meille siihen mahdollisuuden. Kiitoksia siitä ja kunnioitan teitä siitä. siitä. Ja koette myös vastuuta omasta mekanismistanne ja oikeudesta, Esimerkiksi eläinten hyvinvointi on ollut täällä tärkeässä asemassa viiden vuoden ajan, mutta mitään ei ole tapahtunut. Heti kun te saatte kollegion kasaan, niin me pyydämme teitä puuttumaan tähän asiaan uudelleen ja pidämme teitä siitä vastuussa. Kiitoksia. Sitten Scott Cato. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Ne, jotka haluavat pysäyttää nyt Britannian hallitsemattoman eron. Heidän tulisi todella kuunnella tohtori von der Leyenin kommentteja Brexitistä. Minä itse asiassa kuulun niihin, jotka haluaisivat, että me jäämme. Ää, tässä komission puheenjohtajaehdokas sanoi, että Britannialle voi antaa vielä lisäaikaa, jos se on tarpeen. Mutta lukuisissa muissa aiheissa, kuten ympäristö, ää, maatalous, verot, ää, vihreiden ja teidän näkemystenne välillä on valtavan suuri kuilu. En voi äänestää teidän puolestanne, koska tämä prosessi, jolla teidät nimitettiin on demokratian irvikuva. Tämä komission ja neuvoston takahuoneessa tehty sopimus varmistaa sen, että emme pysty suojelemaan demokratiaa, oikeusvaltiota vakuuttavalla tavalla. Ja nyt tuntuu, että komission puheenjohtajan valinta riippuu siitä, miten äärioikeisto äänestää. Ja varmasti olisimme saaneet paremmankin prosessin aikaan, jos olisi ollut ehdokas, jota vihreät, vihreät voivat tukea. Terzo, un minuto. Ja sitten edustaja Andersson, yksi minuutti. Honorevole Andersson. Edustaja Andersson. Non c'è. Ei ole paikalla. Ei vaan on. Frau Bundesministerin. Äh, hyvä ministeri, ihan lyhykäisesti. Te olette väärä nimitys ihan missä tahansa paikassa perheministerinä, te teitte huonoja aloitteita, te rahoititte asioita, joita ei kuulunut rahoittaa. Puolustusministerinä te olette jättäneet sotilaat heikkoon jamaan ja kastroineet koko armeijan. Ja te olette Äh, asettaneet äh, tai tehneet äh, Saksan armeijasta naurettavan tarhan, Mutta tietenkin voimme toivottaa teille onnea vaaleihin ja toivon mukaan te jatkatte tätä toimintaanne myös EU-ssa ja toivon, että otatte tiedoksi, minä monivuotisena vakuuttuneena entisenä CDUn äänestäjänä, että nostan käteni ylös ja ikinä en enää teidän puoluettani äänestä. Honorable Edustaja Van Norden, yksi minuutti. Uh, thank you, Mr. President. Uh, Dr. Von der Leyen, I'm great... Puhemies, von der Leyen, olen hyvin häiri- minua häiritsee kovasti tämä poliittinen projekti kostien eurooppalaista armeijaa ja strategista autonomiaa. Tämä, voi, tämä johtaa väistämättä transatlanttiseen tuhoon ja ratkais, äh, rohkaisee äh, vihollisiamme UK, joka on vakavin asia tässä nyt on, me, me toivotamme tervetulleeksi sen ajatuksenne, että UK kansalaiset voivat lähteä Euroopan unionista ja tekemään, jotta he voisivat tehdä läheisempää yhteistyötä Euroopan kanssa, Euroopan kanssa. Brysselistä hyvää tahtoa ei kuitenkaan ole ollut. No, sitten kun puhutaan lähtemispäivämme lykkäämisestä, tämä on kovin kunnianhimoinen. Ehdottaisimme, että ennen virkan astumistanne ehdottaisit, että uudelleen tulkittaisiin sopimuksen niitä aspekteja, joita UK ei voi hyväksyä. Siinä ei menisi kauheankaan paljon aika aikaponnistuksia, koska Euroopassa sanotaan, että kaikki on mahdollista ja mikään ei ole mahdollista. 31 lokakuuta UK lähtee siis Euroopan unionista toivottavasti hyvissä, hyvissä väleissä ja vetää tietä hyville, kunnioittaville, luottavaisille suhteille tulevaisuudessa niin, että Britannian kansalaiset voivat suojata omia rajojaan ja laatia omat lakinsa. Kolakusic. Kiitoksia sitten edustaja Kolakusic. Huola. Temel razvoja. Kiitos. Kehityksen ja eteenpäinmenon perustana Euroopan tulevaisuuden takena on turvallisuus, tasa-arvo, ja oikeusvaltion suojaaminen. Näitä täytyy toimia ennen kaikkea sen suhteen, miten demokraattisesti valitut edustajat valitaan parlamentin jäsenissä. Jäsenistä, jäsenistä valittavan puhemiehistön suurin osa paikoista, näistä, näistä paikoista meni niin saksalaisille ehdokkaille ja Itä-Eurooppaan jäi vain murusia. Näitä kriteerejä, valintakriteerejä on muutettava ja oikeusvaltioperiaatetta on mielestäni rikottu. Sitä ei voi hyväksyä. Meillä on Saksa, jolla on 20 edustajaa. Se on vastoin kaikkia järjen periaatteita ja tasa-arvoa Siksi komission puheenjohtajaa, puheenjohtajaksi ei voi valita saksalaista. Tällaista menettelyä ei voi hyväksyä. Tämä ei ole tasapuolista. Edustaja Delange, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Alankomaiden vaalien jälkeen oli nopeasti selvää, että rakentava keskustan täytyy ottaa vastuuta, jos me haluamme varmistaa sen, että Eurooppa toimii koska hyvä rouva ehdokas olette taatusti kuulleet että teidän suunnitelmanne ovat joko liikaa tai liian vähän, ja sen vuoksi ehkäpä te olette löytäneetkin hyvän tasapainon. Tässä parlamentissa on puhuttu hyvin paljon teidän tehtävästänne ja siitä tavasta, jolla se teille annettiin. Mutta hyvät kollegat, tämän parlamentin täytyy katsoa myös itseään hyvin kriittisesti. Ehdokas puhui siitä, miten tärkeää tämä yhtenäisyys on. Ja nimenomaan tätä yhtenäisyyttä tämä parlamentti ei vaalin jälkeen ole osoittanut suurimman puolueen kärki ehdokas järjestelmä kaatui ja sitten toivottiin, että te saisitte vielä toisen kärkiehdokkaan. Tämä oli naivia, koska ihmiset, jotka eivät huolehdi avoimuudesta, demokratiasta ja vahvasta Euroopan parlamentista, Macron ja Orban, jotka tämän kaatoivat, aika omituinen yhdistelmä. Minä olen hyvin iloinen tämän ehdokkaan myönnytyksistä huolehtia siitä, että neuvoston tekemät vahingot saadaan pidettyä rajattuna. Mutta olen iloinen myös siitä, että tämä ehdokas aloitti puheensa mainitsemalla Simon Vailin, joka ei ollut ainoastaan tämän parlamentin puhemies, vaan myös yksi naispuolinen tai muutamista naispuolisista eh, henkilöistä Ranskan akatemiassa. Ja kun hänestä tuli Ranskan akatemian jäsen, hän sai miekan. Ja hän varmisti, että tässä miekassa on kolme kaiverrusta. 7, 8, 5, 6, 1. Hänen äh, numeronsa Auschwitzista muistuttaen meitä joka päivä, miksi meillä on Eurooppa ja miksi meidän tulee taistella sen puolesta joka päivä. Ranskan tasavaran motto ja EUn motto yhtenäisyys moninaisuudessa. Ja tänä iltana äänestyksessä ne, jotka ovat vastuullisia ja rakentavia, millä tavalla äänestämme, johtaako meitä neuvoston äh, diilin äh, turhautuneisuus vai johtaako meitä Simon Vailin henki, jolla me lähdemme yhdessä tämän ehdokkaan kanssa rakentamaan sitä Eurooppaa, jota meidän kansalaisemme tarvitsevat. Kiitos. Onorevole Bonafé, un minuto per lei. Presidente. Arvoisa puhemies, haluaisin ottaa askeleen taaksepäin. Viime toukokuun eurovaaleihin, kun nationalistiset puolueet, jotka olivat mukana ja puhuivat, saarnasivat Euroopan romahtamisen puolesta. He eivät ole saavuttaneet tavoitettaan, koska Euroopan kansalaiset haluavat vielä uskoa Eurooppaan. Ja senpä takia, rouva von der Leyen, pyydämme teitä olemaan tämän tavoitteen tasolla ja antamaan innovaation, uudistuksen viestejä Euroopalle. Ja kun meillä on ensimmäistä kertaa nainen näin tärkeän instituution johdossa, tämä on tärkeää. Sanon kaksi sanaa tästä vain. Haluamme e- vakaan ja solidaarisen Euroopan, joka ei ole ei toimi enää sillä tavalla, että yhdet jäävät syrjään edistyksestä ja toiset pääsevät siihen mukaan. Vakaus, ja kasvusopimus on tärkeä asia ja sen täytyy tähdätä yhteiseen tulevaisuuteen ja ottaa mukaan selkeästi ympäristökysymykset myös ja nähdä tämä mahdollisuutena, joka luo lisäkasvua. Ja senpä takia myöskin täällä tänään te olette puhuneet liian lievästi tästä aiheesta, pakoilet aihetta. Emme halua antaa nationalisteille mahdollisuutta kaataa meidän projektiamme Euroopasta, joka ei ole muurien Eurooppa, vaan mahdollisuuksien Eurooppa. Tässä siellä on puhuttava mahdollisuuksista, taloudesta ja myöskin maahanmuutosta. Dublinin järjestelmä on tärkeä asia ja jos sitä halutaan uudistaa seuraavassa komissiossa, olemme mukana siinä. Edustaja Charrova, yksi minuutti Madam President designate. Hyvä komission puheenjohtajaehdokas 15 vuotta sitten keskieurooppalaiset heitettiin keskelle tätä eurooppalaista projektia ja nyt luottamus tätä projektia kohtaan murenee. Monet menneisyyden hankkeet luki, loivat monissa asioissa länsi-itä jaon. Meillä on kahdenlaatuisia tuotteita, työntekijöiden lähettämistä koskeva direktiivi ja niin edelleen. Nämä eivät tee Euroopasta turvallisempaa. On erittäin tärkeää, että uusi komissio toimii eri tavalla, uudella tavalla. EUn täytyy pyrkiä rakentamaan uudestaan se luottamus, jonka se on nyt kadottanut. Teidän täytyy varmistaa, että kaikkia kuunnellaan ennen kuin mitään ehdotuksia tehdään. Teidän täytyy jatkaa sisämarkkinoiden esteiden purkamista ja mitään uusia ei saa rakentaa. Kaikkia EUn kansalaisia on kohdeltava yhdenveroisesti niin, että kaikilla on pääsy työ- ja opiskelupaikkoihin kaikkialla Euroopassa. Hyvä puheenjohtajaehdokas, toivottavasti voitte tänään luvata, että te olette kaikkien EUn kansalaisten ääni. Kiitos. Kiitoksia. Ja edustaja Ortasun yksi minuutti. Señora ministeri rouva ministeri, oikein hyvää huomenta. Ehdokkuutenne on kolminkertaisesti torjuttava. Ensinnäkin ne poliittinen elämä parlamentarisoidaan ja parlamentarisoinnin kannalta. Ja sitten täytyy muistaa, että jotkut maat torjua Timmermansin, vaikka hän olisi ollut pätevä tähän tehtävään. Ja sitten edellä kollegat ovat puhuneet myös siitä, että komissio voi aloittaa jo perisynnin pohjalta, koska teidät ehkä valitaan äärioikeuden oikeiston muutamalla äänellä tällä hetkellä. Eli tässä nyt yritämme eristämispolitiikkaa harjoittaa tässä parlamentissa ja tästä syystä me minä en tule äänestämään ehdokkuutenne puolesta ja parlamentin pitäisi se torjua myös. Eurooppalaisuuden nimissä me emme voi tukea ehdot, ehdokkuuttanne, koska parlamentti joutuu aina neuvoston polkemiseksi, jos tähän myönnymme. Tämä on demokratian loppu. Meidän täytyy vaatia neuvostoa pitämään uusi huippukokous ja esittämään uusi ehdokas. Kiitos. Minuuto per lei. Edu, edustaja Kraa, yksi minuutti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 puheenjohtaja ehdokas, se mitä me täällä nyt äh, näemme on opinnäyte siitä, miten meidän ei pitäisi toimia. Ja olemme tuoneet esiin skeptisyytemme siitä, miten demokratia ja kärkiehdokas menettely äh, on toiminut. Mutta von der Leyenin myötä tämä skeptisyys on vielä kasvanut. Tämä näytelmä, jolla te hyvä äh, herra Weber kärkiehdokkaana teitte ja ensimmäisenä olitte onnittelemassa tässä tätä ehdokasta, joten kysynkin todellakin, että onko teillä minkäännäköistä itsekunnioitusta, hyvä herra Weber? Kaikki, jotka ovat olleet tekemisissä von der Leyenin kanssa, tiedätte, että hän puolustusministerinä epäonnistui täysin Saksassa. Ja meillä on lentokoneet, jotka eivät lennä, panssarivaunuja, jotka eivät äh, kulje ja kiväriä, jotka eivät ammu. Joten kaikki, jotka äänestävät äh, hänen puolesta, voin sanoa vain, että suurempaa räjähdyspanosta ette voi asettaa komissioon kuin henkilöä, joka on epäonnistunut ministerin paikalla Saksassa. Kiitos edustaja Tomasic. Yksi minuutti. gospodine predsjedavajući. Gospođo von Kiitos. Niin, rouva von der Leyen. Olemme kuulleet teiltä hyvin kunnianhimoisia suunnitelmia, mutta toteutuksesta ei ole kuultu paljoakaan. Hetken aikaa jo luulin, että olin takaisin lapsuudessa sosialistisessa Jugoslaviassa. Sielläkin kuuli paljon hienoja ideoita, poliittista integraatiota, yhteinen armeija, tasa-arvoa, työläisten oikeuksia, naisten oikeuksia. Kaikki tiedämme, miten siinä kävi. Teidän visiollenne käy samalla tavalla, koska kansalaiset eivät halua sitä. Jos he haluaisivat, silloin teillä ei olisi tänään huolen häivää sen suhteen, saatteko täällä enemmistön äänet taaksenne. Puhutte tasa-arvosta, yhtenä, yhteisistä mahdollisuuksista, mutta unohdatte sen, että kaikki EUn johtopaikat on miehitetty vanhojen jäsenvaltioiden edustajilla. Teidät äänestetään kumoon esimerkiksi yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Te puhutte myös e-, Euroopan perusteista, kreikkalaisista filosofeista ja niin poispäin, mutta te ette maininnut kristillisyyttä. Eurooppanne pakenee omia juuriaan ja siitä syystä Eurooppa on niin jakautunut. Edustaja Jarrusso, meidän täytyy antaa teille luottamuksemme, mutta se ei voi tapahtua pimeydessä, koska meidän tukemme teille pitää olla meidän käsissämme ase, jolla voimme ohjata Eurooppaa oikeaan suuntaan, jolla suojataan naisia, ympäristöä ja työtä ja pelastetaan ihmishenkiä. Euroopan pitää ottaa vastuu omiin käsiinsä, eikä se voi lastata esimerkiksi siirtolaiskysymystä tiettyjen yksittäisten valtioiden har- harteille. Tällainen kasvu- ja vakaussopimus täytyy olla kaikkia Euroopan maita valten. Se ei ole ollut aikaisemmin näin. Italiassa esimerkiksi työttömyys on vaikea asia. Nuorten on vaikea perustaa per- perheitä. Rova van der Leyen, Euroopan pitää olla kaikkien Eurooppa. Yrittäjien, työntekijöiden, nuorten, vanhojen, maanviljelijöiden, pelasta- äh, äh, kalastajien. Kaikilla pitää olla mahdollisuuksia ja täytyy olla mahdollisuus myöskin päästä eroon Eh, veroparatiiseista, jotta saataisiin asianmukainen verotuskäytäntö ja myöskin antimafia täytyy olla voimakkaammat kuin mitä ne tällä hetkellä ne nyt ovat. Tällä tavalla voitte luottaa meidän uskollisen tukeemme. Jos Eurooppa pysyy sellaisena, että se rankaisee jatkossakin Etelä- -Italian, Italian kaltaisia äärialueita, niin silloin tällä voi olla äärimmäisen vakavat seuraukset tällä teidän valinnallanne arvoisa Kiitos eh, puhemies eh, van der Leyen. Toivon, että kaikki täällä, jotka uskovat eh, Euroopan yhteistyöhön, tänään antaisivat tukensa. Näyttää siltä, että äärivasemmisto ja äärioikeisto äänestävät teitä vastaan tänään ja se teidän täytyy oikeastaan nähdä kunnianosoituksena. Ja se, että vihreä ryhmä näyttää valitseman tämän seuran, on mielestäni hieman hämmästyttävää. Minun täytyy sanoa, että tuntuu siltä, että ehkäpä heitä hävettää hieman se, että he joutuvat äänestämään ensimmäistä komission puheenjohtajaa vastaan, joka on nainen ja henkilö, joka vielä on onnistunut keräämään enemmistön edistyksellistä ilmastopolitiikkaa varten. Meidän täytyy tehdä paljon yhteistyötä nyt äh, Euroopassa. Ilmaston lisäksi meidän täytyy taistella rajat ylittävää rikollisuutta vastaan. Vapaa liikkuvuus Euroopassa on meille itsestäänselvyys, mutta sen ei tule koskea terroristeja ja rikollisia, ja siihen me tarvitsemmekin vahvistettua poliisiyhteistyötä. Sisäpolitiikka on myös hyvin tärkeää, että meidän täytyy saada aikaan enemmän yhteistyötä ja saada tarpeeksi enemmistöjä niin, että saamme enemmän äh, Äh, vakaan ja turvallisen ja valvotun maahanmuuttopolitiikan. Minä olen vakuutus, vakuuttunut siitä, että me voimme tässä parlamentissa saada enemmistön maahanmuuttopolitiikkaa varten, jota johdetaan sekä aivoilla että sydämellä. Ja minulle Eurooppa merkitsee vapautta, yrittäjyyttä ja sitä, että parannetaan turvallisuutta meidän kaikille asukkaillemme. Teillä on meidän tukemme tänään. Meillä on myös korkeat odotukset teille. Me odotamme, että meillä on Euroopan parlamentti, joka on valmis tekemään yhteistyötä, jotta voimme puuttua keskeisiin ongelmiin Euroopassa. Honorevole Edustava, edusta, edustaja Kaljuran, yksi minuutti. Madam von der Leyen. Rouva von der Leyen, ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tämänpäiväisestä puheestanne ja kirjeestänne, jonka lähetitte sosialistien ja demokraattien ryhmälle. Olimme siitä iloisia ja se toi paljon uutta keskusteluun, jonka aloitimme viime viikolla Brysselissä. Haluaisin myös antaa tunnustusta sitoutumisellenne oikeusvaltion, ihmisoikeuksien, demokratian, vapaan ja tasa-arvoisen Euroopan puolustamiseen. Nyt odotan konkreettisia toimenpiteitä, konkreettisia vastauksia niihin kysymyksiin, joita kollegani ovat ottaneet esiin. Haluaisin myös kiinnittää huomionne erääseen jakolinjaan, jota ette käsitellyt vielä täällä tänään. Tässä on nimittäin kyseessä jako idän ja lännen välillä. Ja sen hän huomaa selvästi näistä neuvoston tekemistä päätöksistä, joilla kaikki tärkeiden toimielinten johtopaikat annettiin länsi-eurooppalaisille. Minä en halua Eurooppaa, jossa vallitsee itä-länsi jako edelleen ja edelleen jako myös ö, uusiin ja vanhoihin jäsenvaltioihin. Uusillahan on yhteensä paljon enemmän ääniä kuin vanhoilla. Mi- millaisena te piditte näitä päätöksiä, joita tehtiin ja mitä te aiotte tehdä, jotta tämä jako ei syvene? Edustaja Kinä, yksi minuutti. Domnule președinte, doamnă von der Leyen, Mä saan... Puhuja ei käytä mikrofonia. Vreau să insist pe două lucruri importante pentru delegația română. Niin, on kaksi tärkeää asiaa Euro- ä, Romanian valtuuskunnalle. Eli rahoitus- ja verotuskysymykset, sen pitäisi pitää sisällä ei pelkästään Euroopan unionin jäsenet, vaan myöskin tulevat jäsenet Romaniassa me tarvitsisimme tukea siinä mielessä, joten pyytäisin, että ottaisitte käyttöön euroalueen teknisen tuen väline, josta Juncker puhui paljon, ja tehän aiotte perustaa Euroopan laajuisen välineen, jotta voitaisiin valvoa oikeusvaltion tulevaisuutta. Kiitos, että tämän ehdotuksen olette ottaneet huomioon, mutta muistuttaisin, että Euroopan parlamentti on, on jo kaksi vuotta sitten hyväksynyt periaatepohjan samankaltaiselle välineelle, joten meidän pitäisi nyt saada aikaiseksi asianmukaiset säännökset, jotta tämä Euroopan parlamentti tulisi täytäntöönpanokelpoiseksi. Edustaja Smith, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Niin kollegat, nyt on päästy siihen vaiheeseen keskustelussa, jossa kaikki on sanottu, mutta ei vielä kaikkien toimesta. Rouva von der Leyen, haluaisin onnitella teitä. Minusta puheenne aamulla oli vaikuttava. Olette edistynyt jo hyvin paljon esiintymisessä, esiintymisessänne tälle talolle. Muistelen erityisesti, mitä sanoitte komission sukupuolijakaumasta, siitä, että sen on oltava tasapainossa. Siihen on nyt pyritty jo vuosikausia ja toivon mukaan siihen nyt päästään. Onneksi olkoon siitä. Brexitistä sanoisin, että kuulitte siitä kriittisiä kommentteja, mutta teidän tulisi tietää, että Irlannissa, Walesissa, Pohjois-Irlannissa on kollegoita, jotka yrittävät saada Brexitin vietyä läpi järkevällä tavalla. Me Britanniassa tiedämme, että järkevin Brexit on ei Brexitia lainkaan. Täällä on edustajia, jotka aikovat pitää asiasta ääntä ja löytää tähän ratkaisuja ja on mukavaa, että teistä saamme liittolaisen. Tämä talo ei vielä ole täysi. Meiltä puuttuu kolme katalaanijäsentä. Ja ainoa ratkaisu tähän vaikeaan ongelmaan on vuoropuhelu ja teidän henkilökohtaisesti on nyt toimittava avoimena välittäjänä tässä asiassa. Toivottavasti tämä rooli sopii teille.